Mikrofoni, olkaa hyvä. Tänään maanantai-iltapäivällä toivottavasti kaikki pääsevät nopeasti paikalle. Ja nyt vaihdan sitten saksaksi. Esityslista on teille jaettu. Minun pitää todeta myöskin, että Rova Vasilio, komission jäsen, ei voi tulla tänne paikalle, koska hänellä on perheessä ollut kuolintapaus, joten hän sitten lähikokouksien aikana hän tulee tänne sitten, mutta hän ei pääse vielä tällä kertaa paikalle. Henkilökohtaisesti hän on tyytyväinen, koska tällä kertaa hän ei todennäköisesti voinut tulla tänne. Ja tällä kertaa komissiossa ensimmäisen kerran tehdään uusia ehdotuksia ohjelmista. Ja kun hän tulee sitten toukokuussa tänne paikan päälle, hän tietää enemmän. Ja hän on tuolla jotain konkreettista sitten kerrottua meille, voimme keskustella näistä asioista sitten hänen kanssaan. No, esityslistaan varmaankin hyväksytte. Ja edellisen kokouksen pöytäkirjat teillä on myöskin saatavilla täällä. Jos ette iltapäivän aikana ole mitään todettavaa näihin, niin nämä on sitten illalla hyväksyttynä. Haluaisin muistuttaa vielä teitä, että tämä lähetetään myöskin televisiossa – tämä kokous. Ja baltialaisia kieliä tänään ei ole, eikä maltan kieltä, eikä ruotsia ole tänään tarjolla täällä kokouksessa. Meillä on uusi työntekijä täällä, Fabien Pondeville, tuolla pitkä mustukkainen. Hän on sihteeristössä ja hän tulee liipevaliokunnasta ja tulee kulttuurivaliokuntaan meille. Kaikkea onnea menestystä hänen työssään ja, ja hyvää työtä. Kuten aikaisemmin jo totesin, Meillä on täällä komission jäsen paikalla. Ja hän on taas vastuussa hyvin herkästä aiheesta, joka täällä meidän keskuudessamme on ollut paljon keskustelun kohteena. Kamer Evert on tässä esittelijänä ja täällä myöskin varjoesittelijä täällä paikan päällä myöskin tulee tänne erityisesti häntä kuulemaan ja keskustelemaan hänen kanssaan. Ja varmaankin on myöskin tärkeää, että voimme antaa omia kommentteja komission ohjelmaan liittyen, minkä he tekevät piakkoin. Annan hänelle puheenvuoron, joten hän voi sitten esitellä työnsä ja uskon, että meillä on varmaan mielenkiintoinen keskustelu tällä hetkellä. Teillä on puheenvuoro, olkaa komission jäsen. Kiitoksia puheenjohtaja. On suuri kunnia olla täällä paikan päällä. Ja ei ole pelkästään tämä tärkein asia, mikä tässä on kyseessä, vaan halusin katsoa hyvän taaksepäin, mitä olemme tehneet viimeisien kuukausien ja useammankin kuukauden aikana. Ja katsotaan myöskin sitten samalla niitä unitelmia, jotka, suunnitelmia, jotka meillä on tulevaisuuden varalle. Te tiedätte, että paketti hyväksyttiin syyskuussa viime vuonna. Ja laajakaistapaketissa täällä on kolme tärkeää tekijää. Ensinnäkin laajakaista viestintä radiotaajuuspolitiikan ohjelmat, jotka on myöskin mielenkiintoinen asia, erityisesti varmaan teitä kiinnostava asia. Ja sitten seuraavan sukupolven pääsysuoritukset myöskin. Totta kai me olemme olleet myöskin yhteydessä tällä välin ja seuranneet myöskin teidän valiokuntaanne tässä asiassa. Me olemme myöskin pyrkineet kertomaan asioista ulkopuolisille. Tiedämme myöskin teidän laajakaista tiedonantonne ja kantanne on, joten haluan kiittää että ensin tuestanne. On tärkeää, että tuette meitä ja olette myöskin tehneet hyvää työtä. No kun puhutaan sitten radiotaajuuspolitiikan ohjelmista, tuskin minun tarvitsee kertoa teille, kuinka tärkeää tämä on. En ole tästä tarvitse Paaville kertoa, mitä raamatussa sanotaan siis. Parlamentti, neuvosto ja komissio, meidän pitää yhdessä löytää käytännönläheinen tapa – jotta voimme edetä asiassa. Jotta voimme toimia yhdessä ja sitten myöskin toimia tässä vaikeassa täytäntöönpanoasiassa yhdessä. Tämä on ehkä vaikea asia, mutta kyllä me varmaan pystymme sitten tekemään. Me myöskin hyvin ymmärrämme teidän valiokuntanne esittämät asiat ja haluan tehdä aivan selväksi, että komissio täysin ymmärtää kulttuuritaajuusasian. Ja tarkoitan tässä myöskin eh, lähetysmahdollisuuksia, joten tässä ei ole mitään epäselvyyttä tämän suhteen. Te tunnette minut, olette tutustunut minuun ja minä olen aika käytännönläheinen asian hoidossa. Joten minun mielestäni pitää välttää tässä ideologisia konflikteja eri eri lähetysalustojen välillä ja olkoon tämä laajakaista osa eurooppalaista kulttuuria ja sisältöä. Tämä myöskin median kirjon takana oikeastaan. Sitten toinen lainsäädännön paketti, joka hyväksyttiin täällä, koskee tietoverkkoturvallisuutta ja erityisesti Enisan uudistamista. Vähän aikaa sitten me arvioimme meidän vuoden 2009 toimintasuunnitelman täytyönpanoa, kriittistä informaatioinfrastruktuurin suojeluohjelmaa ja sitten se jusettiin 21. maaliskuuta ja sitä keskusteltiin ministeriöson konferenssissa tällä viikolla 14.5. päivä Unkarissa. Ja sitten teidän aiheisiinne vielä. Kuten viime kerralla käydyssä keskustelussa marraskuussa – viisasten komitean tämän jälkeen tehnyt oman raporttinsa Uusi renesanssi. Ja tämä raportti lähetettiin komissiolle 10. tammikuuta. Siinä on tärkeitä suosituksia päästä kulttuuriin, sisältöön, digitalisointiin ja käytännön ratkaisuja siinä, kuinka voidaan saada tekijänoikeudet Suomen saada verkossa huomioiduksi. Ja tämä johtaa minut sitten seuraavan positiivisen asiaan, että Euroopan sisältö on kasvanut 15 miljoonan osaan ja vierailijoiden määrä on kolminkertaistunut. Tietenkin kun katsoo tätä asiaa, tietenkin vaan katsoa että, että suhteellisesti, mistä aloitettiin ja mikä on meidän lopullinen tavoitteemme. Meillä on vielä paljon tehtävää. Tietenkin täällä on vielä paljon mielenkiintoisia uusia projekteja. Ja, ja usein haluan esittää ihmisille, että tässä on kyseessä tuomalla heidät tänne teidän valiokuntaanne. No tänään ikävä kyllä ei ollut mahdollista tehdä näin, mutta ehkä toinen kerta voimme tehdä niin. Tietenkin ähm, geotakkaus on tärkeä myöskin mobiilisisällölle – jotta voidaan sitten Euroopan sisällä lähettää aina lähe, lähin mahdollinen fyysinen paikka, jossa voidaan katsoa mielenkiintoisia asioita. Meillä on myöskin tämä ensimmäisen maailmansodan projekti, jossa sallitaan se, että kansalaiset voivat laittaa kirjeitä, postikortteja ja muita asioita Euroopan sisään. Ja tämä tuo historian elämään ja yhdistää sukupolvia. Ja tällä tavoin myöskin Eurooppa lähentyy kansalaisia. Sitten toinen asia vielä, ja olen tietenkin tietoinen, että Tämä on teille tärkeä asia, siis alaikäisten suojelu verkossa. Ja tämä on myöskin lähellä minun sydäntäni. Lapset aika usein käyttävät uutta teknologiaa. He haluavat myöskin oppia ja, ja mm, kiinnittävät paljon huomiota näihin uusiin asioihin, kuten videoihin ja muihin. Meidän pitää tietenkin pitää huomioon siitä, että suojelemme heitä pääsyn suhteen verkkoon. Minun palveluni tällä hetkellä valmisteen raporttia vuoden 1986 suosituksista liittyen alaikäisten suojeluun ja videopelien tilantoon liittyen, joka annetaan jäsenvaltioille. Ja tästä tullaan ottamaan huomioon juuri sosiaalisten verkostojen kasvu ja verkosta tapahtuva uhkapeli. Tässä yhteydessä komissio tulee jatkamaan myöskin täytäntöönpanoa meidän itsesääntelyehdotuksen suhteen turvallisempi sosiaalisten verk- verkkojen käyttöperiaatteet. Ja sitten Vuosi 2010 lähtien me tulemme yhdessä kansalaisyhteiskunnan ja sidosryhmien kanssa käymään laajoja keskustelua yleisöistä palveluista, verkkoneutraalisuudesta ja verkkovierailuista. Ja pian tulemme myöskin tekemään tiedonannon verkkoneutraalisuudesta, jossa katsotaan sen, että internetti on avoin innovaatioille ja hallinnoille palveluille. Meidän uusi verkkovierailuehdotuksen tulee 30. kesäkuuta 2011. Ja tällä välin meillä on myöskin kaksi muuta tavoitetta. Berekin luominen 26. toukokuuta mennessä telekom yhteydessä. Jos on tarpeen, niin me tulemme myöskin aloittamaan rikkomusmenettelyä niitä vastaan, jotka ovat jättäneet noudattamatta sääntöjä. Ja tulemme kertomaan myöskin tästä teille, jos tällaista toimia tulee tekemään. Komissio tulee myöskin vaatimaan kunnon täytäntöönpanoa audiovisuaalisen media palveludirektiivin suhteen, jossa ottaa huomioon alkuperämaa, maa, periaate ja tuomivalta asiat. Ja tässä yhteydessä myöskin ottaa huomioon alaikäisten suojelu ja oikeus vastaa myöskin näihin vaatimuksiin. Lähetimme kirjeen 16 jäsenvaltiolle, jotta he voivat katsoa tämän audiovisuaalisen palveludirektiivin täyttöönpanoa. Ja sitten toinen kirjekierros saattaa seurata. Kolme jäsenvaltiota, Puola, Portugali ja Slovenia, heidän pitää vielä ilmoittaa meille toimenpiteistä ja heihin kohdistuu sitten rikkomusmenettely. Sitten mennään toiseen hyvin haastavaan ja mielenkiintoiseen aiheeseen. Tutkimusasiat. Me olemme tällä hetkellä seitsemännen puiteohjelman puitevälissä, puolivälissä 2011 on meidän suurin vuotemme. 1,2 biljoonaa on tarjolla IT-tutkimukseen. Ja tämä on sen 780 miljoonan lisäksi, joita on tarjottu aikaisemmin ICT 2010-konferenssin yhteydessä syyskuussa. Tulee myöskin laajentamaan IT-teknologian sosiaalisia etuja, kuinka päästään paremmin verkkoon ja kuinka voidaan tehottaa myöskin aktiivista ja tervettä ikääntymistä. Ja viime vuonna marraskuussa täällä parlamentissa kerroin teille pääsystä digitaalisen television piiriin, joka sallii sen, että ihmiset, jotka joilla on erilaisia vaivaisuuksia, voivat kuitenkin päästä tietoon ja navigoida sisällön suhteen ja käyttää kaikkia mahdollisia digitaalitelevision potentiaalia hyväkseen. Ja marraskuussa Yhdessä minun kollegan John Dallin kanssa aloitin ensimmäisen eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden, jossa pyritään juuri aktiiviseen ja terveelliseen ikääntymiseen. Tämä pyrkii vuoteen 2020 mennessä sallimaan sen, että ihmiset voivat elää kauemmin riippumattomina ja hyvässä terveydessä. Ja tästä tarvitaan tuollaista kumppanuutta meidän ja niiden kesken, jotka ovat tässä mukana. Ja sitten tällä tavoin voi myöskin olla kestävämmässä ja kansalaiskeskittyneemmässä toiminnassa mukana. Olen myöskin mukana e-hallitus toimintaohjelmassa, joka alkaa 15. joulukuuta. Tämä sallii sen kansalaiset ja bisnekset voivat todellakin käyttää yhtenäismarkkinoita hyväkseen. Kuinka? Voi, jotta laittaa julkiset palvelut aivan ihmisten sormen uluttaville, Ja näin ihmiset ja bisnekset voivat käyttää juuri sähköisiä tarjouskilpailu hyväkseen. Ja tämän lisäksi olemme myöskin valmistamassa tämän hetken tämän jatkoa seitsemän puite, ohjelman puitteissa, tästä yhteistä strategista puitteistoa. Ja näitä tullaan sitten ottaa myöskin seuraavassa digitaalisessa agendassa, jossa kokouksessa, joka on 16.17. kesäkuuta tänä vuonna. Um, in Brussels. Ja se tapahtuu Brysselissä ja toivottavasti mahdollisimman monet teistä ovat paikalla. Mitä enemmän väkeä on paikalla, sen parempi. Se on mahtava tilaisuus. Siellä voidaan haastaa ajankohtaisia kysymyksiä ratkaistavaksi. No sitten, jos puhutaan jäsenellystä keskustelusta, niin viittaisin vuoden 2012 mahdollisiin toimiin. Tämä on todellakin konkreettisen toiminnan avain, jos halutaan päästä tavoitteisiin. Ja se tarkoittaa sitä, että jos halutaan elämä, elää tätä päivää, niin meidän täytyy pyrkiä tavoitteisiimme. Lyhyellä aikavälillä voin pyytää tukeanne viisaiden komitean positiivisille suosituksille. Siitä kirjoitinkin teille jo muutamalle, te, muutamalle teistä. Ja nämä e, sen tuomat edut yhteiskunnille voivat olla kymmenenkertaiset verrattuna niihin investointiin, mitä tarvitaan kulttuurimme digitalisoimiseen. Ja haluaisin syvällisesti pohtia tätä kysymystä parlamentin ja ministereiden kanssa. Haluaisin sanoa kaikille meille täällä parlamentissa ja komission puolesta ja europeanasta, että european mm, suhteen on aivan selvää, miten tulee toimia, mutta täytyy sanoa, että diplomaattisesti pitää sanat varovasti muotoilla ja ihmisten pitäisi ulkopuolella ymmärtää europeana sillä tavalla, että he ymmärtäisivät, mitä hyötyä siitä on saatavissa. Joten meillä on vielä työtä tehtävänä. Europeanasta voi tulla aivan huippuprojekti tai aloite, mutta vain jos toimimme yhdessä. Meidän täytyy ottaa käyttöön uusi rahoitusmalli vuoteen 2012 mennessä. Ja me mahdollisesti tarkastelemme uudelleen tuo suosituksen, joka koskee kulttuurin kulttuurisen materiaalin online-esteettömyyttä ja digitalisaatiota ja digitaalista säilyttämistä. Ja haluamme myöskin yleisesti, yleisemmin ottaen edistää julkisen sektorin tiedon käyttöä ja päivitämme sitä koskevan kehyksen vuonna 12. Sillä välin komissio ja jäsenvaltiot voivat johtaa esimerkin avulla ja luoda tällaisen yhden pysäkin alustan, tietoalustan eurooppalaisella tasolla. Sitten komissiolla on alustavat tulokset tutkimuksesta, joka koskee digitaalista agendaa, joka, joka taas koskee Euroopan, eurooppalaista elokuvaperintöä. Ja olemme myöskin äh, julkaisemassa kolmannen raporttimme koskien 2005 vuoden elokuvaperintösuosituksen soveltamista vuonna 2012. Kesäkuussa 2010 te pyysitte meitä arvioimaan asioiden internet hankkeen poliittisia aspekteja. Ja kun parlamentti näin toimi, se antoi esimerkillisen tahdin olosuhteiden muovaamiseksi asioiden internetille siten, että se stimuloi, innoittaa markkinoita ja suojelee kansalaisia. Meidän viimeisin ilmoitus maailman johtavasta sopimuksesta, joka koskee parannettua radiotaajuuden tunnistuslaite, laitteisiin liittyvää smart-tägäys yksityisyyttä on merkittävä askel tässä asiassa. Me haluamme viitata vielä viime viikolla allekirjoitettuun vapaaehtoiseen sopimukseen teollisuuden kanssa kansalaisyhteiskunnan Enisan ja EUn kansallisten tietosuojaviranomaisten kanssa, jolla pyritään saamaan aikaan uudet suuntaviivat kaikille eurooppalaisille yrityksille yksityisyyden ja tietosuojan suojakysymysten suhteen silloin, kun käytetään tällaisia radiotaajuuden tunnistuslaitteita. Ja tämä niin kutsuttu yksityisyys- ja tietosuoja vaikutusten arviointi kehys, joka koskee näitä RFID, eli tunnistus, radiotaajuustunnistuslaitteita, äh, on itse asiassa ensimmäinen laatuaan Euroopassa. Prosessi oli suhteellisen vaikea ja on aika vaikeaa, jos kaikki pysyvät kannoissaan, mutta sitten lopulta saimme muutaman henkilön mukaan ja sitten lopulta, kun seremonia saatiin aikaiseksi, niin kävi ilmi, että menestys oli todella ilmeinen, eikä enää kysymyksiä ja mutittelua, entäpä jos kysymyksiä esitetty. Sitten mietimme myös, että mahdollisesti esitämme aivan spesifejä, spesifejä tieto- ja viestintäteknisiä yhtenäismarkkinatoimenpiteitä, jotka, jotka koskisivat sähköistä henkilötodistusta, sähköistä todentamista ja sähköistä allekirjoittamista, jolla tuetaan sisämarkkinoiden toimenpidepakettia. Tämä on hyvin tärkeä asia ainakin minulle. Tällä tavalla voidaan todistaa, että nämä toimenpiteet todella liittyvät kansalaisten päivittäiseen elämään. Ja sisämarkkinoiden toimenpidepaketti todellakin osoittaa, että nämä, tämä järjestelmät, nämä järjestelmät toimivat. Näiden järjestelmien, järjestelmien avulla ää, kansalaiset voivat käyttää julkisia palveluita ulkomailta käsin liiketoimintatarkoituksiin tai aivan päivittäisen elämänsä tarpeisiin. Ja kun puhutaan digitaalisesta yhtenäismarkkinoista, niin on ymmärrettävä, että rajoja ei enää ole ja silloin täytyy osoittaa järjestelmillä ja sähköisillä allekirjoittamis- ja todentamismenetelmillä, että olemme tietoisia, kuinka kehitys etenee. Sitten yhteentoimivuus on tärkeä, se perustuu siihen, että parannamme olemassa olevia standardeja ja laadimme uusia. Vuonna 2012 tarkastelemme myöskin mahdollisuutta laatia yhteinen vähimmäispotilastietopaketti, jotta potilastietoja voidaan vaihtaa tai niihin voidaan päästä toisesta jäsenvaltiosta käsin tai jäsenvaltioiden välillä. Samana vuonna myöskin saatamme loppuun niin sanotun eurooppalaisen tietotekniikan resurssipalvelun strategian arvioinnin. Ja tämähän ei tietenkään ole mikään lopullinen aloitelista. Toteaisin, että monet näistä aloitteista ovat toisiinsa liittyviä aika yllättävilläkin tavoilla. Itse asiassa niitä liittää toisiinsa kulttuurimme ja meidän yhteisömme. Ja tietot ja viestintätekniikka ei koskaan ole erillään kaikesta tästä vapaa pääsy, avoin pääsy ja netin neutraalisuus, yleisradiolähetykset, sosiaaliset verkostot, sähköinen hallinto, yksityisyyskysymykset, turvallisuus ja tietenkin kansalaisten luomat sisällöt ovat kaikki omassa merkittävässä roolissaan, joten me olemme sen velkaan velkaa kansalaisillemme, että tarkastelemme kokonaisvaltaisesti kattavasti sitä, mitä me tällä alalla teemme. Ja tässä yhteydessä arvostan valtavasti avoimuutta, koska ymmärrän, että tässä on kyseessä suuret asiat. Meidän täytyy varmistaa, että teemme parhaamme, jotta saamme asiat eteenpäin teidän ja otamme huomioon myöskin teidän toiveenne ja ajatuksenne. Kiitoksia komissiodustaja Cross. Nyt aloitetaan sitten keskustelu laajalla taajuudella. Kame Evert, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen esityksestä. Tuskin teitä hämmästyttää, että palaisimme vielä tähän taajuusohjelmaan. Olen mielelläni teidän kanssa samaa mieltä, kun te tosiatte, että haluatte olla käytännönläheistä lähestymistapaa soveltaa tällä alalla. No minähän kyllä ymmärrän käytännönläheisyyttä, mutta en usko, että tässä on mikään ideologinen taistelu menossa – tässä on erilaisia etuja ja meidän pitää katsoa, että löydämme tasapaino näiden eri etujen välille. Tämän pitää siis olla meidän tavoitteemme. Ja tämän takia tässä valiokunnassa varmaan olen pitkälti samaa mieltä, että laajakaista laaja rakentaminen Euroopassa siihen liittyy hyvin paljon myöskin pääsy viestintään ja tietoon. Mutta siitä huolimatta tiedämme, että olemme myöskin tilanteessa, jossa perinteinen yleisradio tarvitsee vielä taajuuksia. Ja meidän kantamme täällä valiokunnassa on se, että ei pidä nyt avata nyt tässä jo toista digitaalista ylijäämää tarjoamaan, kun emme tiedä, mitä me te- teemme tällä ensimmäisellä digitaalisella ylijäämällä. Joten täällä valiokunnassa Itrassa on myöskin jo hakemuksia, että nämä ensimmäisen digitaalisen ylijäämän päivämääriä pidennettäisiin aina 213 saakka, koska muuten, mutta näyttäisi, että kaikki pystyy 2013 mennessä tekemään toimia vielä. Joten kysymys onkin, että miksi pitää aloittaa nyt jo kakkos digitaaliylijäämää eh, jakamaan, koska kuitenkin tähän liittyy yleisradiot, eivät pelkästään julkiset, vaan myöskin yksityiset eh, radiolaitokset. Jos tiedämme, että Ranskassa tällä hetkellä 80 prosenttia tapahtuu maan pinnalla olevasta digitaaliverkosta. Ja kuitenkin tässä on kyseessä sellainen asia, joka on hyvin tärkeä tiedon vapauden suhteen, niin on varmaankin meidän vastuullamme suojata asioita, kunnes me tiedämme, miten paljon aikaa me tarvitsemme vielä. Joten olisin erittäin kiitollinen teille jos te voisitte komission jäsenenä jatkomenettelyssä taajuusohjelmassa ottaa tämän kannan huomioon. Tämä sama koskee myöskin tätä, näitä langattomia mikrofoneja, joka meillä kulttuuritasolla on tärkeä asia. Tiedätte, että monet kunnalliset teatterit ovat vaikeuksia tämän takia. Me olemme Saksassa tämän nähneet. Jos ei asioita ole otettu ennalta selviksi, ja nähdään sitten, että minkälaisia kulu- tai korvausasioita tästä syntyy, niin se tilanne, mikä meillä tälläkään Saksassa digitaalisen ylijäämän ykkösen suhteen, ja että se täällä määrätään, että, että pitäisi ennalta määritellä jäsenvaltiosta, minkä laajuisia korvauksia pitää antaa vaikka uusien laitteiden testojen hakemiseksi, jotka ovat tällaisia lähettäviä jotka ovat eri taajuilla toimivia kuin aikaisemmat langattomat mikrofonit. Ja nyt Saksassa juuri kun tällä hetkellä juuri taajuuksien myynti tapahtui, niin kukaan ei ole oikein vastuussa asioista. Me tiedämme tilanteen myöskin kunnissa ja tietenkin myöskin tunnemme teatterialan tilanteen. Ei heillä ole mahdollista rahoituksellisesti ilman muuta toimia siellä näin. Joten tämän takia olisi järkevää ja oikein, että ennalta määriteltäisiin se, että ennalta pitää määritellä se, kuinka tämä tehtäisiin ja kuinka se voitaisiin hoitaa. Ja tämän haluaisin mielelläni kuulla teiltä. Kuinka pitkälti te olette komission jäsenä valmis jatkomenettelyissä eh, käymään neuvotteluja taajuusohjelman puitteissa? Koska tämä on kulttuurivälikunnalle hyvin tärkeä asia, jotta voisitte ottaa huomioon tämän meidän kantamme täällä. Ja voidaan tavallaan myöskin taata yleisradiotoiminta, mutta toisaalta myöskin pitää katsoa kokonaisalaa, kuinka voidaan käyttää siellä langattomia mikrofoneja, että niidenkin käyttö voidaan jatkossa taata. Kiitoksia. Dank, äh, Kiitoksia. Ravahaja. Ja, Frau Krus, zunächst einmal recht herzlichen Dank, dass Sie sich heute... Kiitokset, että tulitte tänne paikan päälle, että osallistutte tähän keskusteluun. En nyt halua toistaa kaikki, mitä Petra Kamert Evertuli totesi, vaan uskon, että me kulttuurivaliokuntana olemme varmaankin hyvin sama, samoilla linjailla asioissa. Haluaisin vain mainita, että tässä ei ole mikään ideologinen keskustelu kyseessä, eh, radio vastaan muut, vaan tässä pitää ottaa huomioon vain se, että taajuuksia on rajoittu määrä ja enempää niitä ole, ja kuinka ne voidaan käyttää kaikkein tehokkaimmin. Tästähän on kyse. ja että radio tai maan, maassa tapahtuvia, digitaaliverkon kautta tapahtuvia lähetyksiä, ovat kaikkein tehokkaimpia oikeastaan. Mutta jos aina luodaan uusi, uusia järjestelmiä koko ajan, niin tällöin tämä ei toimi, vaan verkot romahtaisivat. Tämä nähdään jo tällä hetkellä yhteydessä verkkoneutraalisuuteen ja televiestintään. Tämä pyritään poistamaan verkkoneutraalisuutta, että kun tietyt palvelut saisivat etusijan, koska video, tietosiirron kapasiteetit ovat erilaisia. Ja tällä hetkellä näitä ei kaikkien näiden verkkojen kautta voida tehdä, mitä tällä hetkellä on käytössä. Ja että voidaan näitä asioita joskus eritelläkin pois tästä maanpäällisestä digitaaliverkosta ja laittaa ainakaan laajakaistaan sisälle. Mutta tämä ei taas liity mitenkään siihen mobiili, LTE-teknologia, vaan, vaan, vaan lasikuituu lähinnä. Ja linjojen suhteen odottaa varmasti tulevaisuudessa lisäinvestointia, koska varmaankin – tietomäärä, jota siirretään, tulee aina kasvamaan tulevaisuudessa. Ja tämä voidaan tehdä lasikuitukaapelin avulla juuri kaikkein parhaiten tällä hetkellä, ainakin teknisesti. Juuri tällä alueella voimme parantaa perustarjontaa, ettei tämän pelkästään mennä LTEn kautta tämän tiedon tarjonnan mutta haluamme painottaa sitä, että tässä ei ole mikään ideologinen keskustelu, vaan tässä on kyseessä se, että mikä on järkevintä. Tämä 700-verkko tämä hetkessä ei ole eh, sillä tavoin saatavilla ja käyttävissä kuin, kuin se toivottaisiin olevan. Taajuudet ovat aika rajallisia, niitä käyttää paljon yleisradiotoimintaa, niitä käyttää myöskin paljon eh, mobiileihin, eh, mikrofonisiirtoihin, joten emme oikein tiedä, miten tällä hetkellä tämän korvaaminen tapahtuisi. No tällä hetkellä katsotaan juuri 800 verkkoa ja digitaali ylijäämän ykkösen jakoa, mutta meillä ei vielä paljon kokemuksia tästä. No miksi? Koska meidän pitää ensin oppia asioista ja sitten katsoa rakenteellisesti asioita 800 kokemusten pohjalta ja sitten katsoa digitaali ylijäämä ykköstä ja tämän jälkeen jatkoaskelia. Ja tietenkin on totta, että ei verkko koostu pelkästään 700 ja 800 taajuuksista. Tämä antaa meille vaan mahdollisuuden katsoa vähän edemmäs asioissa. Onko ehkä muita taajuusalueita, joita voidaan käyttää tehokkaammin? Miksi voidaan vaikka velvoittaa eh, televiestintä eh, eh, tarjoajia käyttämään taajuuksia mahdollisimman tehokkaammin, tehokkaasti? Kerätkää ensin kokemuksia ja kertokaa meille sitten myöhemmin soveltuvassa tilanteessa niiden täytäntöönpanosta. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Rova Krössä siitä, että olette tänään täällä läsnä. Ja kiitos myöskin tästä laajasta ja kiinnostavasta selvityksestä. Kaikki aiheet olivat äärimmäisen keskeisiä eh, tulevaisuuden kannalta ja myöskin Euroopan parlamentin kannalta, ei siis vaan kansalaisten kannalta. Nyt palaisin kolmeen seikkaan, jotka mainitsitte. Ensinnäkin alaikäisten suojelu ja sitten verkon neutraalisuus ja myöskin verkkovaikutusten arviointi. Ja tiedän, että aiheet ovat äärimmäisen laajoja. Ja ymmärrän, että kolmen kysymyksen esittäminen on myöskin aika vaativaa, mutta joka tapauksessa, koska tämä on teidän vastuualuettanne, ja kun tänä vuonna kuitenkin järjestetään YK nettihallinnointifoorumi. Olenkin sitä mieltä, että näistä kolmesta aiheesta ja nimenomaan nyt, jos ajattelen nuorten ja alaikäisten suojelua, niin uskon, että tutkimuksia on jo tehty ja jonkinlaisia tuloksia on olemassa. Niitä olisi mielenkiintoista kuulla jo tässä vaiheessa. Te totesitte niin ikään, että on olemassa arviointia ylipäätään netin käytöstä ja siitä, minkälainen vaikutus niillä on taajuuksien jakoon. Eli esineiden internetistä oli kysymys. Jos me lähdemme nyt osallistumaan kyseiseen tapahtumaan, mielestäni olisi tärkeää saada tietoa näistä aikaisemmin saadusta tutkimuksen tuloksista. Um, no niin, tuen kaikkea, mitä Kamme Evad ja Sabine tuossa totesi taajuuspolitiikasta, joten enpä toista sitä, mutta tietenkin haluaisin kuulla vastauksia ja lähestymistapaanne, hyvä komissaari. Haluaisin nyt sitten keskittyä europeanaan kysymyksessäni. Kun meillä oli komitean edustajat täällä, niin he sanoivat, että he haluaisivat selkeän oikeuspalustan, jotta saataisiin aikaan säännöt, tälle projektille ja kysyisin, että missä mennään tämän suhteen nyt. Sitten sanoitte, että on oikein mukavaa, että 15 mil- miljoonaa teosta on jo digitalisoitu, mutta vielä on suuri ongelma sen suhteen, että miten saataisiin edistettyä europeanan tunnettuutta, miten se saataisiin aikaiseksi. Ja sitten sanoitte, että haluaisitte avata europeanan kansalaisille ja erityisesti nuorille, jotta saataisiin parempi yhteys kansalaisiin ja lisättäisiin sen tunnettuutta. Miten tämä tapahtuisi? Avattaisiinko tietynlainen ihan oma ikkunansa sille vai miten se käytännössä tapahtuisi? Kiitoksia. Mrs. Clark. Thank you and thank you, uh, Mrs. Cruz, for coming here today. Kiitoksia, että tulit tänne komission edustaja. Juuri laajakaistapääs on tärkeä minun vaalialueelleni, koska minulla on paljon tästä maaseutualuetta omalla vaalipiirillä alueella, joka todellakin taistelee tässä asiassa. Kuinka voidaan sitten parantaa rahoitusta laajakaistan kehittämiseksi? Voimmeko vakuuttaa ihmisiä niillä alueilla, joissa kaapeli ei voida käydä, että no, mobiililaajakaista olisi parempi ratkaisu tai prioriteetti? Ja sitten te henkilökohtaiset kantanne miten voidaan koulutusta käyttää ehkä väärinkäytösten estämiseksi verkossa? Ja voidaanko ehkä ihmisille paremmin herättää ne huomionsa teollisiin tekijänoikeuksiin ja niiden noudattamiseen verkossa? Ja vielä yksi viimeinen kysymys. Rova Kosta. Grazie. Kiitos laajasta ja, alu, laajasta ja kiinnostavasta alustuspuheenvuorosta, joka komissaari meille esitti. Jotkut seikat olivat äärimmäisen tärkeitä, en enää halua niitä toistaa. Mutta erityisesti laajakaista kysymys, niin kuin äsken saimme kollegan sulla kuulla, on äärimmäisen merkittävä aihe. Sitten vielä muita. Ensinnäkin aihe, josta valmistellaan direktiiviä eli tekijän oikeuskysymykset. Haluaisinkin tietää, josko tähän aiheeseen liittyen on puhuttu myöskin siitä, minkälaisesta piratismin vastaisesta kamppailusta Euroopan unionissa olisi kysymys, miten tähän aiheeseen tartuttaisiin. On tärkeää tietenkin säilyttää luovuus ja myöskin ja uuden tuotannon luominen. Tämähän on asia, joka kattaa kaikki kulttuurin alueet, musiikin ja, ja muut, ja myöskin musiikiteollisuus Euroopan unionissa saa 30 prosenttia tuloista siis siitä rahasummasta, joka netin kautta tulee, niin 30 prosenttia siitä haaskaantuu piraattitoiminnan vuoksi. Eli mielestäni tekijänoikeudet ovat äärimmäisen tärkeä aihe, kuten myöskin niin sanottu supertila. Sitten digitaalinen kuilu seuraavana seikkana. Te puhuitte e-hallinnoinnista, mutta mielestäni myöskin äh, e-, e-kansalaisuusohjelmien merkitys on tärkeää. Tällä hetkellä ne ovat vielä aivan liian etäällä esimerkiksi opetus- ja kasvatustoiminnasta. Millä tavoin esimerkiksi nuoret ja syrjäytyneet tai nuoret ja ikääntyneet ihmiset voidaan yhdistää näiden keinojen avulla. Ja sitten vielä kolmas kysymys, joka liittyy tuohon viisaiden komiteaan, josta puhuitte myöskin. He keskittyvät kolmeen aiheeseen, ennen kaikkea turvallisuuteen, nettiturvallisuuteen. Tähän liittyen kysyisin, minkälaisia painopistealueita te hahmottelette asialle. Ja haluaisin myöskin tietää, josko uhkapeli aiheeseen, jota, jota on, joka on aiheena jatkuvasti kasvava aihe, niin onko tähän uhkapelikysymykseen liittyen jollakin tavoin hahmoteltu itsesääntely mallia vai onko mahdollisesti suunnitteilla tiukemmat säännöt varsinkin haavoittuville ja nuorille ikäryhmille? Do you want really? Haluatteko todellakin kysyä? Okei, okay. ei. Rauha komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Thank you for... Kiitoksia paljon selkeistä ja joskus aika kiehtovista huomautuksista kautta kysymyksistä. Ymmärsin viestinne, eli ei todellakaan mitään ideologiaa ole mukana ja olen kiitollinen siitä. Se, se on aina hyvä juttu, että ei lähdetä ratkomaan ongelmia ideologiselta pohjalta. Siinä menee aina paljon aikaa. Olemme tyytyväisiä monestakin syystä tähän asiaan. Ensinnäkin kyseessä on Euroopan asema ja sitten myöskin täytyy varmistaa niiden tahojen turvallisuus, jotka ovat tässä koko prosessissa mukana, viime kädessä kansalaisten. Haluaisin korostaa tässä sitä, että ohjelma ei selkeästi edistä äh, kulttuurista tavoitetta, joka vaikuttaisi äh, radio- ja TV-lähettäjiin. Ja tämä tarkoittaa kaikkia. Kun tässä puhutaan nyt kehyksestä, eli päivitetystä sääntelykehyksestä, niin se ei ole muuttunut ihan ensimmäiseksi. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä toimenpiteitä, joilla voidaan ja halutaan edistää kulttuurista monimuotoisuutta ja kielellistä monimuotoisuutta ja mediapluralismia. Minun mielestäni mitään kysymystä ei ole olemassakaan siitä, etteikö mediapluralismi ja median vapaus olisi turvattu. Tästä täytyy olla ehdottoman selkeäsanaisia. Olemme e- e- kyse ei olisi siitä, että en olisi äh, sananvapauden kannalla, mutta täytyy ottaa tietysti huomioon, että tartutaan oikein lainsäädännöllisiin tilaisuuksiin ja on aina toisinaan hieman vaikea löytää sopiva tasapaino kinkkisissä tilanteissa. No sitten ehdotus siitä, että jäädytettäisiin 800 megahertsin taajuus. Se on tietysti ihan varovainen siirto, mutta on tärkeää edistää mobiilia laajakaistaa, se on ihan selvää, tarjota internetpääsy kaukaisilla syrjäisillä alueilla ja meidän täytyy tarjota mahdollisuus kansalaisillemme saada käyttää korkealaatuista internettiä kaikkialla. Eli tähän mennessä ei ole minkäänlaista eh, väärinkäsitystä tai epäselvyyttä siitä, miten asiaa lähestytään. Se, missä tiemme ehkä eroavat, on se, että te sanotte, että haluatte sataprosenttisen varmuuden ja sen jälkeen vasta sitten keskustellaan lisää, mutta minun kantani on se, että meidän täytyy mennä eteenpäin ja se tarkoittaa aina silloin tällöin vaikeiden päätösten tekemistä. Ja ne täytyy tehdä nopeasti. Joten normaalistikin tilanne on se, kuten tässäkin asiakirja-aineistossa, että aika ei suinkaan ratkaise taianomaisesti niitä ongelmia, mitkä täytyy ratkaista muin tavoin. Minun ehdotukseni on se, että se, että voitaisiin vapauttaa 800 tietyillä poikkeusmääräyksillä, ja haluan tässä korostaa nyt, että kun puhutaan poikkeuksista, niin tietyissä jäsenvaltioissa on mahdotonta, niin no ei voi, voi tietysti tehdä päätöksen, mutta jos naapuri EUn ulkopuolella ei ole vielä tämän ratkaisun sisäpuolella, niin silloin ratkaisun aikaansaamiseksi menee hieman enemmän aikaan, joten sanoisin, että 2013 on se määräaika, mutta kun halutaan poikkeuksia soveltaa, niin silloin täytyy olla selkeät argumentit, jotka sitä puoltavat. Tämä ei tarkoita sitä, että taajuus vietäisiin pois tietyltä sektorilta. Kyseessä ei ole mikään tyhjä taajuusalue, vaan sitä käyttävät esimerkiksi radio- ja tv-lähetysyhtiöt. Ja ne ovat jo jonkin aikaa käyttäneet sitä bisneksen tekoon niin, että siirretään se yhdeltä sektorilta, eli tässä tapauksessa mobiililta, internetiltä, jollekin toiselle sektorille. Ja tämä ei ole minun mielestäni se oikea lähestymistapa. Täytyy yrittää tasapainottaa tulevat tarpeet keskenään. Ja minun täytyy ottaa huomioon, mitä tulevaisuus pitää sisällään. Ja te pyydätte nyt sitten selkeyttä, koska muuten tilanne vain jatkuu ja velloo hallitsemattomana, mutta minä sanoisin, että se on vielä vähemmän toivottava tilanne kuin selvyyden vaatiminen. Meidän täytyy tosiaankin tasapainottaa tulevat tarpeet ja meidän täytyy myöskin muistaa, kuinka tärkeä merkitys internetillä on, koska internet on todella jotakin sellaista, joka on yhteydessä kansalaisiin ja kansalaisten odotuksiin. Joten internetin merkityksestä ei ole ö, väärinkäsityksen vaaraa. No sitten kulttuurin edistäminen ympäri maailman on tärkeä. Minun mielestäni meidän pitäisi seurata, kuinka radiotaajuuksia käytetään ja että niitä käytetään tehokkaasti. Aivan oikein sanotte, että täytyy miettiä sekä tämänhetkisiä että tulevia käyttäjiä ja varmistaa toiminnan tehokkuus. Ja vaikka aikaisemmin sitä ei vaadittukaan, niin nyt on aivan ehdottoman välttämätöntä, että näin toimitaan. Olen todella yllättynyt kaikista niistä odotuksista, joissa puhutaan esimerkiksi tämän internetin potentiaalisesta käytöstä, koska sehän on ikään kuin tsunamin käynnistämä tai tällainen niin tsunamin alku, joka, jossa pohditaan sitä, että mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. On aivan mahdotonta ennustaa, että mitä todellisuudessa tulee tapahtumaan kuukausi tai vuosia tästä eteenpäin. Mutta jos sallitte, niin tämä olisi ensimmäinen vastaukseni. Eli tämä tullaan hoitamaan huolellisesti, varovaisesti. Minä pyydän jokaista olemaan tietoinen siitä, että projektia arvioidaan tehokkuuden ja vaikuttavuuden kriteerein ja sillä tavalla voidaan etsiä sellaisia ratkaisuja, joista poikkeaminen on mahdollista, mutta poikkeudet, poikkeukset täytyy perustua aina selkeisiin argumentteihin selkeästi ilmoitettuihin seikkoihin, mihin nämä poikkeukset perustuvat. Mutta olen pragmaattinen, mutta toisaalta mainitsin myös, että poikkeukset vain silloin, kun on järkevät perusteet sille. Siinäpä oli. Niin, hyppäilen tässä nyt hieman kysymyksestä toiseen. Tässä puhuttiin netin neutraaliudesta ja esityksessäni viime vuonna tein aika selväksi, kun puhuin tuolla nettineutraalius huippukokouksessa, että minä haluan työskennellä aina perustuen näyttöön niin, että voidaan sitten laatia lainsäädäntöä sen mukaisesti. Jos näyttö ei, näyttöä ei ole olemassa siitä, että lainsäädännöllinen interventio on tarpeen, niin siihen ei ryhdytä, mutta jos näyttöä on, niin silloin olen ensimmäinen, eh, ensimmäisenä etulinjassa toimimassa sääntelemässä. On tärkeää, että telekom-pakettiin tehdään uusia säännöksiä, jos entiset eivät riitä. Meillä ei ole vielä sellaista näyttöä olemassa, että lisäsääntelyä tarvittaisiin, mutta jos sellaista näyttöä tulee, niin sitten tietenkin äh, palveluiden laatu ja avoimuus on taattava niin, että voidaan äh, tarvittava sääntely tehdä. Ja tietysti on huolehdittava myös, että internet-palvelun ei äh, syrjitä tai mitään niistä pidetä paremmassa asemassa kuin jotakin toista. Sitten joku teistä mainitsi suuret investoinnit, joita tarvitaan laajakaistan käynnistämiseen ja levittämiseen. Mehän puhumme tästä digitaalisessa agendassa 200-300 miljardia euroa olisi kyseessä. Niitä ei tarvitse olla kädessä huomenna, mutta kyseessä on suuri, suuri rahasumma, ei mikään kahvikassa, kassan roposet. Mutta on olemassa pari osapuolta tässä prosessissa. Ja koska olemme tietoisia, että tällä hetkellä emme ole aktiivisia, niin me olemme menettämässä asemiamme Eurooppana maailmanlaajuisella taistelutantereella. Jos ajattelemme kaukoitää, niin siellä on sellaisia valmistajia, jotka tekevät kaikkea sitä tavaraa, mitä tarvitaan online-yhteyksien aikaansaamiseksi. Jos puhutaan sitten piilaaksosta, niin sieltä tulee sisältöä. Ja jos me emme ole aktiivisia nyt, niin me olemme sitten ostajan asemassa. Ostamme sekä idästä että lännestä, emmekä hyödynnä sitä, mitä prosessissa on käynnissä, tai mikä prosessi on käynnissä kyseisellä sektorilla tällä hetkellä. Ja sen takia olen pyytänyt telekom-operaattoreiden toimitusjohtajia tähän prosessiin työryhmään mukaan, yhteen työryhmään. Yksi ryhmä oli sisällöntuottajat ja toinen ryhmä oli sitten laitevalmistajat ja sitten vielä myöskin radio- ja tv-lähetysyhtiöt. Näiden työryhmien kokouksissa istuimme pitkissä kokouksissa ja olen sanonut kaikille näille ryhmille, että teidän tehtävänne on, koska minä en ole Euroopan bisneksen toimitusjohtaja, joten meillä on eri vastuut. Te olette vastuussa tällä hetkellä kaikki te. Ja jos te voitte keskustella niiden tahojen kanssa samalla sektorillanne siitä, mistä on kysymys. Mutta Olkaa ystävällisiä, olkaa luovia. On luotava uusia toimintamalleja, koska minä tiedän teidän vanhat bisnesmallinne. Siitä minä en ole kiin- niistä minä en ole kiinnostunut. Niillä ei saada ratkaisuja aikaan tässä tilanteessa, joten istutaan alas yhdessä työryhmiin ja niissä ilmaisette kantanne siitä, mitä on käynnissä. Ja listaatte omia luovia bisnesmallejanne ja 13. heinäkuuta sitten istumme alas uudestaan ja katsotaan, että toimivatko nämä ajatukset käytännössä. No mitä on sitten mikä tässä on nyt kyseessä? Kyseessähän ei ole pelkästään kaapelin tai lasikuidun tai kuparin kaapelin käyttö tai satelliitien käyttö, ei, vaan kyseessä on koko korin sisällön moninaisuus, monipuolisuus. Kaikki osapuolet on oltava mukana. Ei voi olla niin, että yksi maksaa koko laskun meillä on sitä paitsi kiire myös. Ja minähän selostan aina ihmisille, että loppujen lopuksi, lopuksi kun puhutaan taloudesta ja Eurooppa 2020 strategiasta, niin tämähän on todella älykäs tapa ratkaista tämä talouskasvun aspekti ja työllisyyden lisäämiskysymys ja niin edespäin. Eli kun nyt odotellaan 13. heinäkuuta, niin sen jälkeen ja sitä ennenkin jo ilman muuta informoin teitä kehityskuluista. Ja olen aivan varma, että jos emme saa menestystä aikaan, niin silloin minun on toimittava. Ja minä en pelkää toimia, mutta minusta varmasti parempia tuloksia saataisiin aikaan, jos saataisiin aikaiseksi luovia uusia lähestymistapoja. No sitten kun puhutaan piratismista ja teollis- ja tekijänoikeuksista, niin kaikki nämähän liittyvät Europeanaan – ja siksi olen hieman nyt epäröivä tässä, kun puhutaan suuresta menestyksestä. Tietysti 15 miljoonaa on hieno teosmäärä, mutta täytyy muistaa, että eurooppeana ei ole vielä onnistunut ratkaisemaan ja tekijänoikeuksia, siksi yksi vuosisata on kattamatta. Ja eikö tämä ole oikeastaan aika hassua, typerääkin suorastaan? En pysty selostamaan kansalaisille, että kuinka näin on. Tietysti on hienoa palata taaksepäin, mutta viime vuosisata, joka on niin lähellä meitä, on monille ihmisille hyvin mielenkiintoinen vuosisata, joten meidän täytyy tämä tekijänoikeuskysymys ratkaista sen vuosisadan osalta. Ja todella toivon, että emme puhu tässä vain piratismista, koska minun mielestäni se on laitonta ilman muuta ja sitä vastaan täytyy taistella, mutta jos ongelmaa ei ratkaista ja sen seurauksena niin silloin on mielestäni aika hankalaa toimia Nimittäin jos, se, jos hana vuotaa ja hanaa ei saada suljettua tai korjattua sitä valuvaa hanaa, niin silloin on vaikea mennä eteenpäin. Ja sitten minusta koko teknologian kehityksessä vie, viehättävää ja kiehtovaa on se, että samanaikaisesti on taiteilijaryhmiä ja kirjailijaryhmiä, jotka käsittelevät samaista ongelmaa sillä tavalla, että he käyttävät uutta tietoa, mutta myöskin uusia mahdollisuuksia hyväkseen. Ja sitten saavatkin selville, että hehän tarvitsevatkin tai ansaitsevatkin korvauksen työstään. Ja me emme tässä nyt puhu mistään suuresta suurista tähdistä, vaan sellaisista taiteilijoista ja kirjailijoista, jotka tekevät ihan hyvää työtä, mutta eivät ole mitään vielä suuria tähtiä. Ja haluamme heitä tukea, että he saisivat teoksistaan korvauksen. No sitten Euroopan oikeusperusta. Minusta siinä tällä hetkellä on kysymys siitä, että saataisiin aikaiseksi vakaa perusta Euroopan rahoitukselle tässä ei puhuta pelkästään oikeusperustasta, vaan myöskin siitä, kuinka voimme rahoittaa, eikä pelkästään parina tulevana vuotena koko europeana. Ja jos kaikki menee hyvin, niin meidän pitäisi saada sellainen europeana, joka on paljon kohdennetumpi kuin mitä se on tällä hetkellä. No sitten digitaalinen lukutaito, sehän on osa digitaalista agendaa ja sitten turvallinen internet ja pelaaminen siellä sisä, liittyy siihen myös. Olen täysin tietoinen, että meidän täytyy viestiä enemmän europeanasta ja että meidän täytyy saada aikaiseksi europeanalle viehättävämmät kasvot niin sanotusti. Niin tämä viisaiden komitea, josta jo mainitsin, niin olen ilman muuta heille kovin kiitollinen ja ensimmäinen askel oikeaan suuntaan on jo otettu. Ja olen tietenkin Euroopan parlamentille kiitollinen ja neuvostolle ja komissiolle kiitollinen siitä, että nämä kaikki tahot aloivat yhdessä kehittää vuonna 2012 eteenpäin ohjelmaa, joka toivon mukaan saadaan kyseisenä vuonna viimeisteltyä. Tein nyt uskoakseni parhaani kattaakseni kaikki kysymykset, joten tässä lienee kaikki. Eikö joku ole tyytyväinen täällä vastauksiin? Ole hyvä Helka. Toki mä tiedän, että kaikki suurimmat ongelmat ovat, mutta ei ole helppo löytää etenkään ratkaisuja tekijänoikeuksien suojamille teoksille, mutta mitä minä oikeastaan kysyin tässä oli se, että sen jälkeen kun viisasten komitea kokoontui useamman kerran, he pysyvät oikeus perustaa näille teoksille. Ja en tiedä, onko tässä mitään edistystä tapahtunut, kuinka se on edistynyt. Se on tietenkin tärkeää, että se ratkaistaan se, mitä kahden vuoden ajan, mutta kysymys onkin, kuinka se tehdään ja mitä muita ajatuksia on tähän liittyen. I'm pushing my colleague and um, to... No, minä kovasti koitan innoittaa ja eh, hätistellä kollegoitani toimimaan tämän asian suhteen ja kun puhutaan näistä orpoteoksista esimerkiksi, niin ne tullaan ottamaan huomioon tässä työskentelyssä. Joten nyt todellakin täytyy ratkaista tämä orpoteosten kysymys. Sen pitäisi olla sellainen ratkaisu, että se kattaa myöskin tulevaisuuden skenaariot ja tilanteet. Ja toivottavasti huomenna se on esityslistalla ja tässäkin asiassa päästään askel eteenpäin. Tämä ei ole viimeinen kerta, kun olette täällä. Ja emme usko, että ensi kerrallakaan kaikkia asioita on ratkaistu. Joten voitte luottaa meihin. Me pyrimme olemaan niin kärsimättömiä kuin mahdollista. Joten kiitokset, rouva komission jäsen. Tiedän, että olette kiireinen ihminen, joten kiitokset, että tulitte paikan päälle. Tapaamme ensi kerralla ja kaikkea hyvää ja menestystä. So, we come to Punkt 5 der No niin, sitten kohta viisi esityslistalla. Kohta viisi. Kyseessä on uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma, eli kaikki se, mikä liittyy kahteen 2020, mikä on tärkeää sen suhteen. Eurooppa tähtää täystyöllisyyteen. Meidän nuori jäsenemme Neva Dalova on käsitellyt asiaa, joten annetaan hänelle nyt ensin tunnustus tästä valmistelutyöstä ja sitten kollega Nevi Dalova, olkaa hyvä. First of all, I would like to say that this generation of the young... Niin, todellakin nuorten sukupolvi on se, joka on parhaiten koulutettu, mutta huonoiten työllistetty sukupolvi. Ja nyt herääkin kysymys. Jokainen nuori kysyy itseltään sitä, että onko minulla hyvät pätevyydet siihen työhön, jota haluan etsiä. Ja onko minulla kykyjä löytää työtä. Ja kaikki, haluaisin keskeyttää teidät, sama puheenjohtaja. Totesit, että ei koskaan Slovakian koppia, Nyt teillä on Slovakia <laughs> Ähm, siis niin Voin jatkaa sitten slovakiaksi. Jokainen ihminen miettii sitä, että onko hänellä oikea koulutus löytääkseen hyvän työpaikan. Tämän takia juuri tässä pitää toimia. Sitä tarvitaan tällä hetkellä. Ja tietenkin eri ministeriöiden välillä tarvitaan hyvää yhteistyötä kaikissa maissa ja myös sitten Euroopan tasolla, jotta voidaan selkeästi todeta, mitä pätevyyksiä tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan. Samanaikaisesti on myös tärkeää miettiä sitä, että Euroopan unionin väestö ikääntyy ja tämän takia pitäisi katsoa myös sitä, asiaa, että tarvitaan erityiskompetensseja tällä alueella. Ja ne kompetenssit, jotka minun mielestäni tässä on tärkeimpiä ja tulee tänä olevan tärkeitä, ovat tietenkin info, informaatioteknologian käyttökyvyt. Sillä jokainen tulee tarvitsemaan tällaisia kykyjä ja koulutusta tällä alueella, mutta myöskin koulutus kielten suhteen on tärkeää. Ja tänä päivänä todetaan, ettei pidä osata pelkästään yhtä vierasta kieltä, vaan myöskin jopa kaksi tai kolme kieltä pitäisi osata vähintään. Ja kun sitten täällä mietitään myöskin niitä kieliä, joilla pitää, joilla pitää opettaa sitten maahanmuuttajia, niin on, on tärkeää myöskin tukea näiden kielten opetusta, koska Tämä rikastuttaa EUta kielialueilla. Se tarkoittaa myöskin vihreitä pätevyyksiä, tämä tarkoittaa ympäristön suojelua ja muuta tähän liittyvää. Ja tämän yhteydessä myöskin ovat sitten näiden vihreiden työpaikkojen luominen. Kuten meidän kollegamme täällä toteaa, usein juuri ne kompetenssit pitää myöskin ottaa huomioon, jotka Euroopan sivilisaatio on luonut, eli myöskin sellaiset palvelut ja käsityöammatit, jotka ovat melkein kadonneet tällä hetkellä, ja niitäkin pitäisi pystyä tukemaan. Itse olen henkilökohtaisesti vakuuttunut siitä, ettei pidä eritellä virallista ja epävirallista koulutusta, vaan vai erilaisissa konferensseissa ja kokouksissa oppii erilaisia kykyjä, tosin eri tavoin tietenkin. Siellä oppii viestintäkykyä, ja jotta pystyy omia ajatuksiaan esittämään selvästi. Sen lisäksi haluaisin tukea myöskin elinikäisen oppimisen merkitystä. Ja minä tuen myös ammatti- ja yleiskoulutusta. Nämä koulutuksen alat, niillä on kaikkein suurin vaikutus nuorten ihmisten työllistettävyyteen. Sen lisäksi pitäisi myös jatkossakin ponnistella sen eteen, että pitää luoda tunnustusta koulutukselle yhteiskunnassa. Voi olla, että sen keskitason koulutus ei ole välttämättä niin hyvin tunnustettu yhteiskunnassa kuin vaikka yliopistotason koulutus. Mutta molemmat tasot ovat tärkeitä kuitenkin, Eivät kaikki kuitenkin voi olla juristeja. Sitten tasavertaiset mahdollisuudet miesten ja naisten kesken ja pitää aina miettiä sitä, että tämä pitää ottaa huomioon kaikissa pätevyyksissä, koska, koska molemmat sukupuolet pitää asettaa samalle viivalle. Sen lisäksi pitää ottaa myöskin huomioon ihmistä, joilla on ähm, psyykkisiä häiriöitä tai, tai fyysisiä vajavaisuuksia. Sitten lopuksi haluaisin todeta, että kun meidän lausuntomme on jo valmis ja uskon, että se piakkoin on kaikilla kielillä saatavilla. Jotenkin tulee mieleen keskustelemaan myöskin varjoesittelijöiden kanssa ja vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Kiitokset. Kiitokset. Uskon, että tällä kertaa emme tarvitse komission kommenttia, vai haluatko komissio välttämättä todeta jotain tähän liittyen? Do you want to say Haluatteko todeta jotain? Komissio. Että kovinkaan mieleni, koska tämä on vasta luonnos ja ensimmäinen johdanto asiaan. Ja sitten ensi kerralla, kun teillä on kädessä jotain konkreettisempaa, niin voitte sitten kommentoida. Rova Padia. Gracias. Kiitos aivan. Aluksi haluan esittää että Katarina ja Vera Lovalle tästä lyhyestä, mutta kuitenkin aika kohdennetusta työllisyyttä koskevasta alustuksesta. Haluaisin kuitenkin vielä lisätä pari käsitettä. Uskon, että olemme samalla linjoilla, mutta siitä huolimatta ottaisin ne esiin. Hän puhui siitä, minkälaisia uusia toimivaltuuksia ja minkälaista kykyä tulevaisuudessa tarvitaan. Toisaalta meidän on mietittävä myöskin sitä, minkälaisia työpaikkoja jatkossa luodaan. Eli ennen kuin ihmisiä koulutetaan, on mietittävä esimerkiksi valkoisia ja vihreitä työpaikkoja, minkälaista työtä jatkossa on odotettavissa. Mutta koska vielä kirjallista versiota lausunnosta ei ole, on vaikea puuttua tähän. Mutta eräs keskeinen seikka äh, on niin ikään epämuodollinen ja muodollinen koulutus, se on sinänsä tärkeä asia, mutta olivat työt sitten mitä tahansa ja olivat kyvyt ja kapasiteetit, mitä tarvitaan, mitä tahansa, niin joka tapauksessa mielestäni on painotettava luovuuteen ja innovaatioon liittyvää kykyä. Ja kun tiedämme, minkälaisista työpaikoista on kyse, ja niistä vaatimuksista, joita tarvitaan tai minkälaista koulutusta tarvitaan, niin siinä vaiheessa olemme oikeilla vesillä. Ich habe den Eindruck, dass Herr Minusta syntyi kuva, että herra Michel Deutsch komissiosta haluaisi todeta jotain asiaa, vai missä hän, hän herra, tämä herra näytti hyvin pettyneeltä äsken. Ehkä haluaisi kuitenkin todeta jotain asiaa. Te näytätte niin, niin pettyneeltä. Olkaa hyvä. If you want to take the floor, do it. I... Jos haluatte käyttää puheenvuoron, niin minulle käy ihan mainiosti. Ja, eh, mutta halusin vain välttää sen eh, teidän antamista, jos te haluaisitte. Eh, puheenjohtaja, en ole Eero Loitsa. olen kuitenkin työllisyys- ja pääosastolta ja tämä on ensimmäinen vierailuni tähän valiokuntaan. Ei, en ajatellut käyttää puheenvuoroa komission nimissä tässä vaiheessa, kun keskustelu on vasta aluillaan. Mutta ensi kerralla, kun lausuntoa käsitellään, niin varsin mieluusti tulen käyttämään puheenvuoro ja myöskin kollegani muista pääosastosta. No niin, kun tämä oli kerran ensimmäinen kerta, kun olitte paikalla, niin halusin vielä varmistaa asian. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoro? Herra Battimo. Scusate. La... Ehm, niin, äh, Rova Katerinan lausunto näyttää kovin mielenkiintoisesta. No, tämähän koskee siis uusia työpaikkoja. Enpä haluaisi, että meidän kantamme keskittyisivät pelkästään tietotekniikkaan ja kieliin Nehän ovat kaksi tärkeää aihealuetta, kyllä, ja nuoret filosofian alalta valmistuneet yliopistopiskelijat eivät saa työpaikkoja ollenkaan, ja silti osaavat, ja pitää heidän tietenkin osata kieliä ja käyttää tietokoneita, mutta meidän yhteiskunnissamme kasvaa yhä enemmän tarve tällaista Käsityötaito, käsityötaitojen tarve on nousemassa ja senpä takia ammattioppilaitokset ovat tärkeässä asemassa. Ja, sen, ja sanoisin, että keskiasteen koulutuksessa ei pystytä enää käsittelemään esineitä, tai keskiasteen koulutus ei anna valmiuksia käsitellä arkipäiväisiä esineitä. Ne heitetään heti pois, kun ne menevät rikki, ja ei osata enää korjata esimerkiksi. New Yorkissa on ihmisiä, jotka pitävät esimerkiksi kasvimaata ö, terassilla sen takia, että he haluavat itse kasvattaa itselleen juureksia ja kasviksia, joten on mahdollista, että palataan maatalouteen ja opittaisiin käsittelemään materiaalista maailmaa ö, ympärillämme, ei niin kertakäyttöisesti kuin olemme tottuneet tekemään, joten ehkäpä tässä lausunnossa voitaisiin mahdollisesti ottaa esille myöskin äh, käsityöläiskoulutus kaikille, koska ihmiset eivät enää osaa nappia ommella paitansa, kun sellainen putoaa. Me varmaan osaamme vieläkin, mutta ei ole esimerkiksi enää räätäleitä, joten on kaikenlaisia keskitason työpaikkoja jotka jäävät aivan unholaan, eikä niitä pitäisi jättää huomiotta. Muistuttaisin meitä vain tästä, koska me olemme kaikki tässä tilanteessa. Niin, pitää pystyä unelmoimaan, eikö totta? SV. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. E, čist na kratko bi samo tole dodal. E, niin, vain lyhyesti. Minä haluaisin todeta yhden asian tähän liittyen. Koulun jälkeen en ole ollut niin vaikeassa tilanteessa kuin tässä vaiheessa olemme täällä nyt talouden takia. Meillä on nyt tällä hetkellä sellainen tilanne, että me olemme tässä teollisuusvaiheessa, jälkiteollisessa vaiheessa. On hyvin vaikea nyt ymmärtää, mitä tarpeita on uusien työpaikkojen suhteen tarpeen ja te tarvitaan aika usein myöskin epävirallisia kontakteja työmarkkinajärjestöjen ja koulujen kesken. Ja jos ei näitä tehdään, niin sitten kohta koulut suljetaan. Ja muuten ei pystytä luomaan niitä tuotteita, joita talous tarvitsemaan. Kiitoksia. Uskoisin, että ja tässä ehdotossa pitäisi myöskin viitata siihen, että koulussa tulee oppia myöskin sellaista kuin yrittäjyys ihmisille pitää kertoa siitä, että, että ihmiset, teidän pitää ottaa asiat omiin käsiinne. Minä olen tavannut monia nuoria ihmisiä, jotka ovat itse aloittaneet pienen liiketoiminnan. Pikkuasioita ehkä muuten toimivat, mutta tällainen, tällainen mahdollisuus, joka on täällä jokaisessa sisällään, niin se pitäisi pyrkiä löytämään sieltä. Joten nuorille pitää jo varhaisessa vaiheessa antaa sellainen ajatus, että he voivat itse tehdä jotain, eikä pidä odottaa aina, että joku toinen tulee ja antaa jotain, vaan kouluissa voidaan tehdä paljon, enkä kaikkea, mutta tässä tarvitaan myöskin opettajia, jotka voivat tällaisia asioita opettaa koululaisille. Joten minun mielestä tässä pitää ottaa enemmän myöskin tämä asia huomioon opettajien koulutukset, ja voidaan ehkä sitä seuraavan ohjelmakauden aikana tehdä. Voidaanko näin päättää keskustelu tästä Rova Nevada Louvan esityksestä. Näin kiitän sinua ja tuotan sinulle kaikkea onnea ja menestystä sitten lausunnon suhteen. Sitten kohta kuusi. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi. Ja sitten kollega Kosta saa tästä puheenvuoron, joka on myöskin ennalta ajatella asiaa, joka hän toi meille luonnoksi. Olkaa hyvä, edustaja Kosta. Primittu. Kiitos puheenjohtaja ja niin kuin kaikki eh, lausunnonlaatijat tietävät, eh, meillä on käytössä ainoastaan 1500 merkkiä, joten minun on ollut eh, pakko työstää aika lyhyt asiakirja, mutta aiheita on paljon ja tarkistuksia varmasti myöskin tulee. Sitten vielä toisekseen äh, haluaisin todeta sen, että olen täysin avoin kaikille ehdotuksille. Ja nyt ensimmäinen keskeinen äh, seikka lausunnosta liittyy siihen äh, suhteeseen, joka on kulttuuritutkimuksen ja köyhyyden ja köyhyyden jatkuvuuden välillä. Tästä on olemassa tutkimustietoa ja sanoisinkin, että kyse ei suinkaan ole omasta ajatuksestani. Itse asiassa kansallisella tasolla odotellaan suunnitelmia ja toimintamalleja tätä silmällä pitäen. Haluaisin myöskin suositella jäsenvaita ja komissiota keskittämään tarmonsa myöskin koulutukseen, koska se on äärimmäisen keskeistä syrjäytymisen välttämiseksi ja nimenomaan inklusiivinen malli on keskeistä. Myöskin koulutuksen ja työn yhteenliittäminen on keskeistä. Sitten seuraava seikka. Se liittyy jatkuvan koulutuksen mallien toteuttamiseen ja myöskin kyky, viitekehyksen aikaansaaminen ja ylipäätään siihen on keskitytty, että ihmiset olisivat myöskin päteviä toimiessaan tietyssä ammatissa. 95 prosenttia lapsista ja nuorista on saatava mukaan myöskin esikoulun piiriin, ja puhun nyt erityisesti alle neljävuotiaista lapsista – Tämä kuuluu myöskin Strategia 2020 tavoitteisiin. Myöskin monikielinen opetus, maahanmuuttajien opetus, voimistelu ja urheilu, liikuntaopetus, kulttuurin ja taideaineiden opetus. Nämä kaikki ovat äärimmäisen tärkeitä, kun pyritään, pyritään inklusiivisen politiikkaan. Siksi meidän onkin taattava tämän tyyppinen toiminta, joka valitettavasti ei tällä hetkellä vielä ole toteutunut. Meidän on myöskin rohkaistava sukupolvien välistä toimintaa, yhteistoimintaa, liittyen myöskin nettitoimintaan. Ja niin ikään haluaisin vielä painottaa sitä, että ikään kuin toisen mahdollisuuden antaminen olisi myöskin taattava kansalaisille. Tätä voidaan rahoittaa muun muassa rakennerahastojen kautta. Myöskin tietotaidon tarjoaminen köyhille väestönosille on tärkeää. On olemassa instansseja, jotka ovat tehneet paljonkin työtä tällä saralla ja sitä pitäisi nyt entistä enemmän arvostaa ja painottaa. Ja vielä viimeiseksi haluaisin painottaa myöskin vapaaehtoistyön merkitystä köyhyyden vastaisessa kamppailussa. On laadittu, joita en nyt sen kummemmin lähde tässä käymään läpi, mutta kuitenkin äh, kouluttajien koulutuskysymykset on yksi tärkeistä kysymyksistä ja myöskin jo aikaisemmin mainittu muodollinen ja epämuodollinen koulutus, vaikutusanalyysien tekeminen nimenomaan köyhyyskysymyksissä, koska meillä ei ole kattavaa tilastollista tietoa jäsenmaiden välillä. Sellaista kuitenkin tarvittaisiin nimenomaan siitä, millä tavoin köyhyyteen ajaudutaan ja miten sieltä on mahdollista päästä ulos koulutuksen avulla. Grazie Kiitoksia. Rova Hannibal. Thank you, Chair. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitoksia paljon Rova Kostalle myös Haluaisin kiinnittää huomiota ne pariin asiaan. Ensinnäkin kysymys, joka koskee koulupudokkuutta. Tämä on hyvin tärkeä kysymys ilman muuta. Yksi asia, jonka havaitsin, kun laadin eh, varhaiskasvatusmietintöä, niin huomasin, että kuinka tärkeää tämä varhaiskasvatus on varhaisen koulupudokkuuden ehkäisemiseksi todellakin linkki varhaiskasvatuksen ja varhaisen koulupudokkuuden välillä on selkeä linkki, joka pitäisi mainita. Varhainen koulupudokkuus on aivan äärimmäisen tärkeä seikka. Ja toinenkin asia, jonka Rova Kosta kyllä mainitsi, mutta sitä täytyy korostaa yhä enemmän, nimittäin siirtolaisuuskysymys. Nimittäin ne, jotka elävät sosiaalisessa syrjäytymistilassa, elävät omissa siirtolaisyhteisöissään ja haluaisin nähdä, että tätä korostettaisiin erityisesti, koska juuri nämä henkilöt ovat todella syrjäytyneitä ja voitaisiin tarkastella, mitä opetusjärjestelyjä tai esimerkiksi äidinkielen opetusta voitaisiin heille tarjota, jotta voitaisiin antaa heille mahdollisuuksia koulutusjärjestelmän puitteissa niin, että heitä ei syrjäytettäisi tai he eivät syrjäytyisi sillä tavalla kuin nykyisin käy different approaches in different opinions. Niin, totta kai erilaisia kantoja erilaisissa lausunnoissa, ne ovat tietenkin toisaalta toisessa yhteydessä, että meitä koko ajan kaikki on kohtaa tämän 2020 tavoitteet. Ja on työllisyyskomiteasta edustaja Hautus, onko tämän täällä paikalla? Ah, ei olekaan. Rovati Kostaa voimme näin päättää tämän asian käsittelyn ja te käytte töihin oman laustaluonnoksenne suhteen, joten käykääpä töihin ja onnea matkaa. Sitten seuraavaksi, missä on Hannu Takkula? Hän ei ole täällä. Hänen kohtansa seuraavaksi talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. Voiko joku muu esitellä asiaa? Emme voi varmaankaan tehdä niin. Pitääkö meidän keskustella talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksosta, vaikka herra Takkula ei ole paikalla? Onko jollain jotain todettavaa tähän, ennen kuin herra Takkula voisi kommentoida asiaa? Ei ole. Tämä on outo sana, eurooppalainen semesteri. Eihän kukaan voi ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa. Joten pitää todellakin miettiä tätä asiaa. Ah, herra Keli kuitenkin, olkaa hyvä eurooppalainen ohjausjakso. Olkaa hyvä. Uh, niin kuten sanoitte, rouva puheenjohtaja, niin minun mielestäni tässä tämänhetkisessä tilanteessa juuri tämä ohjausjakso on aivan äärimmäisen tärkeä asia. On opittava siitä, että kun meillä on tällainen ohjausjakso, niin maat tulisivat yhteen ja tarkastelisivat yhdessä politiikkojaan ja talousarvioitaan. Ja tämä on aivan äärimmäisen tärkeä ajatus. Voin puhua oman maani puolesta, nimittäin jos meillä olisi ollut tällainen ohjauskausi viime vuosina, niin niin valtava kulujen kasvu ja talouden villimeno olisi ainakin osittain pystytty suitsimaan. Ja joidenkin muiden maiden asiantuntijat olisivat voineet sanoa, että kuulkaapa nyt, tässä nyt on käymässä huonosti. Joten minusta tämä on myöskin moraalinen aspekti, kun puhutaan Euroopan unionin vakautuspaketista. On varmistettava, että kun pääsemme tästä talouslamasta jaloillemme ja kasvu käynnistyy jälleen, niin ei enää ole tällaista hillitä toimintaa hallituksen taholta. Erityisesti kun ajatellaan tulevia vaaleja, niin toivottavasti tällainen hillittömyys on siihen mennessä saatu karsittua pois. Kiitos arvoisa puhemies. Ensinnäkin haluan lausua valittelun siitä, että tulin hiukan myöhään. Tässä talossa on näitä tärkeitä kiireitä, mutta tämä on erittäin tärkeä asia seurata tätä talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa ja nimenomaan meidän valiokunnan kannalta tämä on tärkeää sen vuoksi, että me tiedämme sen, että valitettavan usein komissio pitää koulutusta niin itsestäänselvyytenä, ettei sitä kaikissa esityksissään mainitse. Kuitenkin peruslähtökohta on se, että jos me sisämarkkinoille haluamme laadukasta työvoimaa, me voimme saada tuon laadukkaan työvoiman vain sitä kautta, että me huolehdimme siitä, että Euroopan laajuisesti on laadukasta opetusta ja koulutusta ja sitä kautta myöskin tapahtuu laadukasta oppimista. Ja jotta me voimme varmistua siitä, niin meidän täytyy katsoa, että koulukenttä on kunnossa ihan sieltä perusopetuksesta lähtien. Ja erityisesti tämmöisen taantuman aikana meidän täytyy tehdä investointeja, jotka, jotka ovat koulutuksen kentälle, koska kun taantumasta selviydytään, niin meillä pitää olla silloin tuottaa työmarkkinoille ää, laadukasta työvoimaa. Ja näin ollen koulutuksen koulutuksesta huolehtiminen ja opettajakoulutuksesta huolehtiminen on erittäin tärkeää koska jos meillä ei ole hyviä opettajia niin en jaksa uskoa että sillä on hyviä, hyviä tuota, oppimistuloksiakaan. Eli komission suuntaan pitäisi niin painottaa sitä, että kuulkaapa nyt hyvät komission ihmiset, että jos meidätään kestävää kasvua saada aikaan, niin älkää unohtako koulutusta. Koulutus on avain, avainkysymys laadukas pitkä ja lyhytjänteinen koulutus on tärkeässä asemassa jotta saamme eurooppaan lisää kestävää kasvua ja sitä kestävää kasvua kai me haluamme ennen muuta hakeakin. Ja voi sanoa näin että, että tuota, tässä kohden on erittäin tärkeää katsoa sillä lailla tulevaisuuteen että nyt tarvitaan pitkän aikavälin investointeja. nimittäin meillä euroopassa on ollut pahempiakin aikoja kuin tämä taloustaantuma mikä nyt on. sotien jälkeen toisen maailmansodan jälkeen elettiin erittäin vaikeissa olosuhteissa. monella euroopan unionin jäsenmaalla oli valtavat ulkomaanvelat erilaiset sotakorvaukset monelta osin infrastruktuuri oli rikki ja bruttokansantuotteen kasvu oli siellä nollan paikkeilla. mutta kun katsomme noita eurooppalaisia esi isiä niin he investoivat koulutukseen ja ymmärsivät että koulutus on se mikä kaksikymmentä kolmekymmentä vuoden päästä maksaa itsensä takaisin. Ja tässä taloudellisessakin tilanteessa missä me olemme euroopassa ylivelkaantuneena meidän pitää niin tehdä pitkän aikavälin investointeja koulutukseen ja nähdä että koulutus on se mikä maksaa itsensä takaisin koska vain osaamisella eurooppa pystyy pärjäämään ja, ja tuota, kilpailemaan tulevaisuudessa. Niin, arvoisa puhemies johtaja ehkä vielä pari sanaa. meillähän on tämä kaksituhatta kaksikymmentä strategia missä valitettavan ohuesti myöskin koulutus on otettu mukaan. onneksi koulutus on kuitenkin mainittu mutta hiukan kunnianhimoisempia tavoitteita siellä, siellä tuota, tarvittaisiin. Vaikkakin koulutus kulkee tämän avoimen koordinaation kautta, niin olisi syytä kuitenkin laittaa kunnianhimoisia tavoitteita. Ja esimerkiksi tämä koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus alle 10 prosenttia, niin minun, mielestäni on aivan liian korkealla. Pitää, pitää niin laskea sitä, koska yhdenkään nuoren ei sallisi syrjäytyvän. Ja kun tässä on ollut tilaisuudessa tavata joitakin opetusministereitä, niin suurin osa heistä, tai itse asiassa en ole vielä tavannut yhtään opetusministeriä Euroopan unionin jäsenmaista, joka olisi sanonut, että heillä on enemmän kuin 10 prosenttia näitä keskeytyneitä. Kaikki ovat väittäneet, että he ovat jo saavuttaneet tämän tavoitteen, että heidän, heidän koulupudokkaiden määrä on vähemmän kuin 10 prosenttia. Niin silloin voi kysyä, että kenelle tämä tavoite tehtiin, jos kaikki ovat jo tämän saavuttaneet. Ja tässä tarvitaan niin kuin kunnia, kunnianhimoa. Ja toinen on se, että voihan olla kysymys siitä, että nämä mittarit ovat sellaisia, että niitä sovelletaan eri tavalla eri maissa, mutta, mutta, mutta niin kuin tiedän omasta yhteiskunnastani, niin ehkä lopetan siihen, tällä hetkellä meillä Suomessa käydään sellaista keskustelua, että joka päivä viisi, viisi alle 30-vuotiaista nuorta syrjääntyy sillä tavalla, että heille kirjoitetaan eläkepaperit. Ja tämä tarkoittaa, että heidän kustannuksensa on noin miljoona euroa yhteiskunnalle, kun he syrjäytyvät. Jos me yksi nuori saadaan työhön, hän osaltaan tuottaa sen yhden miljoona euroa yhteiskunnalle. Ja tämä jo vuositasolla esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa tämä nuorten syrjäytyminen maksaa kaksi miljardia euroa. Ja tiedän, että Suomi on kaikkien näiden tilastojen kärkipäässä tässä. Ja sen vuoksi yksikin syrjäytynyt on, on niin liikaa ja meillä on niin vakavasti nyt mietittävä sitä, että miten koulutuksen kautta me voidaan rohkaista näitä ihmisiä löytämään oma paikkansa yhteiskunnassa ja sitä kautta näitä asioita ei voi vain laskea talouden mittareilla, siinä on myöskin henkisiä ja muita kärsimyksiä. Rohkaista näitä ihmisiä tosiaankin löytämään oma paikkansa ja rakentamaan yhteistä eurooppalaista yhteiskuntaa. Ja vielä kerran, vielä alleviivaukseksi komission suuntaan, hyvät komission ihmiset, muistakaa kestävä kasvu tulevan koulutuksen kautta alkakaapa laittaa niihin ohjelmiin hiukan enemmän niin kuin koulutuksen merkitystä ja kestävän kasvun perustana, niin uskon, että tästäkin tilanteesta, mihin olemme syystä tai syyttä ajautuneet, niin voimme parhaiten päästä, päästä sitten niin kuin eteenpäin. Arvoisa puheenjohtaja, tämmöisiä ajatuksia suunnilleen on laitettu tässä paperille ja, ja, tuota, ja mielelläni jatkan keskustelua tästä tärkeästä teemasta. Vielen Kiitoksia. Herra Papa Nikolaou. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, είμαι puheenjohtaja. Olen varjoesittelijänä tässä asiassa EPPstä ja haluaisinkin esittää kiitokset äh, herra Takkulalle hänen alustuspuheenvuorostaan. Ja itsekin vielä lisäisin pari seikkaa tähän ensimmäiseen keskusteluun. Aihe on tärkeä. Tässä on paljon pelissä. Ja nyt onkin mietittävä sitä, millä tavoin me voimme käyttää hyödyksemme sen mahdollisuuden, joka meille tarjoutuu tämän lausunnon laatimisen myötä. Esittelen varsin päättäväinen ja myöskin tavoitteet ovat haasteelliset, kun ajattelemme Lissabonin strategiaa. Emme kuitenkaan päässeet niihin siinä vaiheessa, kun 2020-strategiaa laadittiin. Me totesimme yksi kantaan, että emme menneisyydessä onnistuneet, mutta nyt on syytä onnistua. Tämä Eurooppalainen talouspolitiikan äh, ohjausjakso on äh, sellainen, että se edellyttää päämäärää tietoisia haasteita. Emme voi enää hyväksyä sitä, että tavoitteisiin ei päästä. Jos nyt ajattelen Euroopan komission tiedonantoa ensimmäisistä laadituista arvioista, niin siltä pohjalta voidaan todeta, että vuonna 2020 nimenomaan koulutuksen saralla ja myöskin jos tarkastelemme yliopistokoulutuksen saaneiden prosenttimäärää ja muita koulutettuja, niin on selvää, että emme tässäkään yhteydessä ole päässeet tavoitteeseemme. Euroopan komission tiedonannosta käy myöskin ilmi että se, että meillä ei ole riittävästi resursseja. Toisin sanoen jäsenmailla ei ole riittävästi varoja toteuttaa koulutusta. Tämä onkin meille äärimmäisen suuri haaste ja siksi meidän valiokuntamme on painotettava tätä seikkaa. Ja niin kuin herra Takkula totesi, meidän on pyrittävä haasteisiin eh, eh, ja päästä tilanteeseen, jossa ne toteutuvat, mutta se edellyttää nyt eh, päättäväistä asennetta. Myöskin keinoja tarvitaan. Meillä tulee varmaankin jatkossa vielä olemaan mahdollisuuksia käsitellä tätä asiaa ja pitää luonnollisesti mielessä koko Euroopan komission tiedonanto. Mutta tämän lisäksi meillä on myöskin henkisen omaisuuden ja sähköisen kaupan uudet hankkeet, jotka liittyvät tähän mielestäni myöskin aika kiinteästi. Ajattelen nimittäin henkisen pääoman suojelukysymyksiä Siihenhän törmätään eri yhteyksissä ja olemme monen otteeseen jo käsitelleet sitä asiaa. En halua nyt pitkittää puheenvuoroani tässä ensimmäisessä keskustelussa, mutta kuitenkin sen verran voin jo todeta, että olen samoilla linjoilla menettelytavan valinnan suhteen, kun käsittelemme talouspolitiikkaa ja sen eurooppalaista ohjausjaksoa. Eli keinot, miten tavoitteisiin on päästä, miten, miten on mahdollista päästä tavoitteisiin, se on tärkeää. Ja Euroopan parlamentilla on tässä sanansa sanottavana. Meidän lausuntomme ei ole pelkkä teoreettinen suunnitelma. Ei, se on asiakirja, joka on saatu erilaisten harkintojen ja vuoropuhelun pohjalta aikaiseksi. Niin, oikeastaan. Muistan, kun tässä puhuttiin aikaisemmin tästä asiasta, että mitä tarkoittaa tämä eurooppalainen talousohjausjakso, siis semesteri, sana, niin silloin ymmärsimme väärin tämän asian ehkä, mutta tämä aihe, josta edustaja Takkula puhui, on se, että juuri näiden koulun keskenjättäneiden henkilöiden määrä, se liittyy siihen ongelmaan, kun me taas sitten pyrimme koordinoimaan unionin ohjelmia tai sitten joidenkin eri maiden ohjelmia tähän aiheeseen liittyen. Jos Euroopan valtiot, yksi tai useampi, jotka ovat vaikka vähentäneet huomattavasti koulutuskuluja, niin miten voimme sitten koordinoida tässä? Koordinoimme keskenämme tietenkin. Niin, niin tietysti. Komissio ainakin voisi ajatella tätä asiaa, että koulun kesken jättäminen eh, ei, ne ovat, myöskin lapset jätetään pulaan koulussa, koska me kietämme heidät pulaan. Meillä on kouluja, jotka ovat, jossa on 20-40 kasvaneet luokat ja kuitenkin taas investoinnit on puolitettu. Tässä tilanteessa ollaan Euroopassa. Tiedän, että täällä on kilpailukysymyksiä ja niin edelleen ja toimivaltuuskysymyksiä. Mutta täällä on kyllä vakavia ongelmia tietyissä maissa, jotka ovat huomattavasti leikanneet koulutuskuluja. Ja jos ei niitä koordinoida, niin mitä sitten se voidaan me koordinoida tämän jälkeen sitten? Kiitoksia. Ja, eigentlich ist niin, onko vielä joku vielä vuorolla? Ah, Rova Kosta. Si, condivido con Kyllä, olen samalla linjalla herra Battimon kanssa ja vielä pari seikkaa, jotka haluaisin sanoa herra Takkulalle. Hän eh, totesi aivan oikein, että, että 10 eh, prosentin tavoite eh, koulun näiden piirissä – on liian vaatimaton tavoitteeksi. Itse omassa maassani kyseinen haaste prosenttiluku 15-16 prosenttia, mutta Eurooppahan on tietysti hyvin eriytynyt ja on syytä muistaa, että 10 prosenttia on jo tänäkin vuonna pakollinen tavoite Lissabonin sopimuksen mukaisesti, joten Niinpä. Herra Vattimo, äskeinen kommentti on äärimmäisen tärkeä. Totta kai meidän on otettava huomioon myöskin koulutuksen subsidiariteettiperiaate kysymys. Mutta siitä huolimatta minä kuitenkin rohkaisisin jäsenmaita ponnistelemaan tämän asian suhteen, eikä missään tapauksessa ainakaan pidä vähentää investointeja. Sitten toinen seikka. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää ehdottaa uusia koordinoivia toimia, eikä pidä nyt luovuttaa, joskin Lissabonin strategian suhteen epäonnistuttiin. Se edellyttää uusia toimia. Meidän on nyt entistä enemmän panostettava myöskin seurantaan 2020 strategian pohjalta. se, että ylipäätään asiat etenisivät, edellyttävät opettajien jatkokoulutuksen investointia. Ja lisäksi tärkeää on myöskin Kööpenhaminan ja Bolonian prosessien vahvistaminen. Näistähän on käyty paljon keskustelua ja tämän kaiken pitäisi viedä meidän tilanteeseen, jossa opiskelijat ovat tasa-arvoisia samalla viivalla – ja tämän pitäisi koskea myöskin yliopistotason opintoja. Tiedämme varsin hyvin, että tehtävää on edelleenkin, mutta nämä seikat pitäisi minun mielestäni ottaa vielä täsmällisinä tavoitteena mukaan. Minulle tämä eurooppalainen ohjausjakso, no pitää tuttua tähän sanaan, tähän semester, mikä on ulkomaankielellä se nimi. Tämä on outo nimi kyllä. En tiedä, onko tämä millään muulla kielellä mitään järkevämpää tuolla takana istuvat varmaan, jotka ovat kuulleet aikaisemmin tästä asiasta, mutta onko tämä korkeakouluasia nyt sitten tämä lukukausi asia? No, no, miten tämän voisi sitten nimetä? Olen sitä mieltä, että jos jotain tästä jostain tehtäisiin ja tästä jotain haluttaisiin tehdä, niin takia halutaan, että aikaisessa vaiheessa vuotta nähdään, mitä eri maat ovat suunnitelleet talousarviossaan eri talouden aloille – ja silloin pitää katsoa myöskin, mitä he tekevät muilla alueilla. Sillä nämä hallitukset ovat jo tietenkin päättäneet jo tehdä paljon. He ovat päättäneet vähentää koulun keskeyttäneen määrän 15 10 prosenttia ja korkeakouluopiskelijoiden määrä 40 prosenttia. Eihän tässä nyt kauheasti ole tavoitteita, ei niin paljon kuin Lissabonin strategiassa oli tavoitteita. Se oli en muista kuinka monta tavoitetta siellä oli, eikä niistä mitään saatu oikeastaan täytettyä. Ja siellä ei ole kukaan kysynyt perään, ei kukaan miettinyt, mitä me tehdään. Eikä minä olen opettaja saralta ja siellä kysyttiin, että oletko tehnyt kotitehtävät? Tehnyt. Ja kukaan ei kysynyt ministereiltä, että oletko tehnyt kotehtäväsi. Ja tämä ohjausjakso, onko tässä jotain sellaista mahdollisuutta kysyä niitä, että onko kotehtävät tehty? Ja toivottavasti tässä on juuri sellaiset asiat mukana, niin kun Hannu Takkula ja Kelli ja Kostatel ovat maininneet, ja Papa Nikolau mainitsivat tässä juuri. Tässä on hyvä aloite kyseessä, mutta ei pelkästään pidä katsoa asiaa paperilla, vaan pidä saada jotain konkreettisesti aikaiseksi. Hannu, haluatko vielä puheenvuoro? Ole hyvä. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Ihan vielä tuonne komission suuntaan haluaisin, että jos täällä on komission edustaja, hän sanoisi jotakin tästä on aivan totta, että tämä ohjausjakso-sana tässä, näin tämä on niin suomeksi käännetty ohjausjakso, niin tuota, kertoo tavallaan siitä, että tämmöistä valitettavasta yleisestä suuntauksesta politiikassa, että kun politiikahan pitäisi olla tulevaisuuden rakentamista, niin nyt tuntuu, että politiikasta on tullut ajautumisen hallinnointia. Eikö me mennään jotenkin, niin kuin ajaudutaan asiasta toiseen ja päivästä toiseen ja parhaimmillaan lehtien lööpistä toiseen ja, ja seurataan niitä ja tämmöinen pitkän aikavälin suunnittelu ja strategiat tahtuvat niin hukkua niiden alle ja siitä meillä on tietenkin tuloksena se, että Lissabonin strategiakin kuuluisa, surullisen kuuluisa, joka ei sitten toteutunut oikein millään muotoa. Mutta jotenkin tuntuu, että, että mä olen niin huolissani, kun tätä komissioesitystä luin, että onko komissiolla päässyt nyt niin tämmöinen perusymmärrys niin unohtumaan – Tulee vähän mieleen, kun Suomessa käydään vaalikamppailua, niin siellä jotkut puolueet sanoivat, että maataloutta ei enää tarvita, koska maitoa saa kaupasta. Tai jotkut sanoivat, että energiayhtiöitä tai ydinvoimaa ei enää tarvita, kun sähköä saa pistorasiasta. Niin tässä tulee hiukan samanlainen ajattelu, että tämän raportin kun lukee, että komissio miettii, että koulutusta ei enää tarvita, kun työvoimaa löytyy jostakin työvoimatoimistosta tai reservistä. Eli tämä tämä yhteyksien näkeminen, se olisi niinku tärkeää. Eli nämä ajatukset, mitä täällä on tullut, ovat olleet erittäin tervetulleita, jos nyt minuutissa ne tiivistäisi. Eli laadukas, pitkä ja lyhytjänteinen koulutus on tärkeässä asemassa, jotta saadaan Eurooppaan kestävää kasvua. Eurooppa tarvitsee koulutettua väestöä, tällä siis taataan talouskasvu. Ja koulutettu väestö on riippuvainen laadukkaasta koulutuksesta ja opetuksesta, ja näin ollen tietenkin laadukkaista opettajista ja kouluttajista jokaisella tasolla ja sen vuoksi on erittäin tärkeää että euroopan laajuisesti niin kuin jäsenmaissakin tehdään investointeja opettajakoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Ja vielä tähän sitten nämä koulupudokkaat ja nämä hyvät tavoitteet, mitä meillä on, kun mainitaan, eli koulupudokkaissa nolla prosenttiin ja, ja sitten, että eurooppa ei myöskään unohda perustutkimusta niin, niin, niin sitä pitää vahvistaa koska se luo tieto ja innovaatioyhteiskunnan perustan. kun nä, tällä pohjalla lähdetään menemään eteenpäin niin uskon että silloin jotakin lisäarvoa voidaan myöskin euroopassa saavuttaa. kiitoksia. Kiitoksia. Näin tämä asia päättyy tänään. Toivottavasti kaikkea hyvää sitten jatkotyöskentelyä varten. Näin tämän päivän esityslista on päätty ja, ja koska Rova Vasili ei voi olla kolmen täällä paikalla, niin päätämme kokouksen, tämä julkisen osan siis tässä nyt jatketaan sitten koordinaattoreiden kokouksella tästä. Kaikki ei-koordinaattorit ja muut työntekijät, poistukaa salista, olkaa hyvät. Joo,